tämän askeleen ottaa, mutta jos se ei ole mahdollista lainsäädännön pohjalta, niin silloin me oikeastaan johdamme harvempia harhaan kuin niitä, jotka nyt kuuntelevat meitä. Monet kollegat, ja nyt haluaisin päättää tämän keskustelun. Huomenna kello 12 on äänestys, ja sitten siirrymme käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Tässä on herra Ivanin mietintö kyseessä yhteisön, yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen petosten torjunta ja me aloitamme esittelijästä. Herra Ivan, teillä on viisi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Doamna președinte, domnule comisar, acest raport privind... Puhemies, arvoisa komission jäsen, tämä mietintö koskien taloudellis- EUn talousnetujen suojaamista perustuu komission vuosikertomukseen ja artiklan 325 perussopimuksessa. Tässä artiklassa puhutaan varsin selvästi petoksen, petosten torjunnasta ja toisaalta sitten taas komission kertomus ei kovin selvästi totea, kuinka monta sääntöjen vastaisuutta kuuluu petosten piiriin ja kuinka moni on vain pelkkiä puhtaita virheitä. Mielestäni on erittäin tärkeää määritellä petos, koska siinähän yhteydessä me puhumme käyttäytymisestä, joka on tahallista ja joka on lainvastaista. Me puhumme korruptiosta, todellisessa, sanan todellisessa merkityksessä. Milloin nämä ovat, virheet ovat vahinkoja, niin se on eri asia. Jos voimme suvaita virheitä, emme kuitenkaan missään tapauksessa voi hyväksyä petosta. Meidän täytyy harjoittaa nolla toleranssia petosten kohdalla, kun puhumme EU, EUn talousarviosta. Toinen erittäin tärkeä ongelma liittyy tietojen keruuseen meidän täytyy puhua vakavissamme tavasta, jolla jäsenvaltiot tiedottavat asioista komissiolle ja unionille yleensä. Tämä tie, puhun tiedosta, joka liittyy varojen käyttöön. Mielestäni tietoa sieltävät raportit tulevat laadukkaimmiksi silloin, kun poliitikolla on asiasta suurempi vastuu kehottaisin komissiota saamaan nämä kansalliset ilmoitukset, jotka ministerit, vastuuministerit allekirjoittaisivat kansallisella tasolla. 16,7 miljardia euroa Euroopan unionin talousarviosta on omia varoja. Erityisesti tulot tullimaksuista. 70 prosenttia viennistä läpikäy niin sanotun yksinkertaistetun menettelytavan. Mainitsen tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen numero yksi vuodelta 2010. Siinä todetaan, että kun valvotaan yks, yksinkertaistua menettelyä, niin tämä on varsin toimintaa ja virheiden määrä, joihin tuomioistuin päätyy, on varsin hälyttävä. On erittäin tärkeää, että tässä tapauksessa komissio arvioi virheiden vaikutusta. Haluaisin onnitella Olafia Diabolo 2-operaatiosta. Siinä ei pelkästään pyritä suojaamaan unionin taloudellisia etuja, vaan myös halutaan torjua mm, väärennöksiä. Sen lisäksi, että väärennökset aiheuttavat paljon vahinkoa, taloudellisia menetyksiä, niin tässä puhumme myös kielteistä vaikutuksista kuluttajiin ja yleensäkin talouteen unionissa. Sitten menopuolesta. Toisaalta puhuisin siitä, miten Euroopan varoja käytetään ja toisaalta miten peritään käyttämättömiä varoja takaisin. Meidän pitää puhua IAX-järjestelmästä, integroidusta hallinto- ja valvontajärjestelmästä – Tämä on erittäin oiva järjestelmä, mutta sitten kun se toteutetaan käytännössä, niin sen edessä on varsin suuria ongelmia, koska se perustuu tietokantoihin, joissa joskus on virheitä. Samalla, jos me puhumme Euroopalla EU-varojen takaisinperinnästä, niin mielestäni on kuitenkin varsin huolestuttavaa, että 42 prosenttia maatalousvaroista peritään takaisin ja vain viisi. 15 prosenttia kohesiovaroista peritään takaisin. ovat varsin huolestuttavia lukuja. Oikein hyvä. Sydämelliset kiitokset. Esittelijä nyt on komission jäsenellä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijää edustaja Ivania rakentavasta mietinnöstä. Keskitän puheeni kuuteen tärkeään elementtiin. Ensinnäkin informaatio, jota taloudellisten etujen suojelua koskevassa raportissa annetaan. Vuoden 2009 raportti sisältää uutta tietoa sääntöjen vastaisuudesta ja petoksista ja antaa viitettä oletettavissa oleville petosluvuille. Parannukset ovat tietysti aina mahdollisia ja otan vaarin teidän ehdotuksistanne. Toiseksi vastatakseni taloudellisten intressien eh, su- suojelemista koskevaa yleissopimusta eh, tulen Redingin kanssa eh, tästä aiheesta esittämään strategian, jonka avulla voidaan suojella julkista rahaa laittomuuksilta mukaan luettuna petokset. Tulemme ottamaan huomioon muun muassa erilaisia menettelyjä, rikoslakiin liittyviä seikkoja ja institutionaaliset puitteet. Sitten vuoden 2010 omat varat. Komissio on vieraillut kaikissa jäsenvaltioissa voidakseen tutkia yksinkertaistettuja tullimenettelyitä. Tulemme raportoimaan asiasta parlamentille heti, kun saamme riittävästi tietoa asiasta ja voimme tehdä analyysejä näiden säädösten täytäntöön paneemisesta. Sitten tupakan salakuljetus on seuraava asia. Olemme eh, olleet yhteyksissä tupakan valmistajiin ja pyrimme eh, saamaan aikaan pöytäkirjan, jonka myötä voimme poistaa markkinoilta tupakkatuotteet. Viides. Olen yhtä mieltä siitä, että ähm, julkisten hankintasääntöjen rikkominen on suuri petosten lähde jopa sata. Pyrimme, pyrimme siihen, että riippuen sääntöjen vastaisuuksien vakavuudesta voimme pyrkiä vetämään pois jopa 100 prosenttia annetusta rahoista. Vihreä tämän, tämän, tänä vuonna julkistettu vihreä kirja tulee saamaan jatkoa käytännön teoissa. Ja lopuksi, mitä tulee perusteetta maksettuihin rahoihin, niin ne täytyy saada takaisin. Se on oleellista, jotta voimme suojella taloudellisia etujamme. Sitten kohesio. Komissio keskeyttää maksut jäsenvaltioihin silloin, kun valvonta- ja hallinnointijärjestelmät eivät ole tehokkaita. Vuonna 2010, mitä tulee sosiaalialue kehitysrahastoihin, olemme keskeyttäneet melkoisen määrän maksuja tästä syystä. Komissio pyrkii saamaan jäsenvaltiot tehokkaammin hallinnoimaan näitä varoja. Ja muun muassa maatalouden alalla äm, vuoden 2010 loppuun mennessä väärinkäytettyjen varojen takaisin saaminen oli jo 35 prosentin tasolla verrattuna aiemman vuoden 10 prosenttiin. Monivuotiset ohjelmat ovat hankalampia, koska kokonaiskuva nähdään vasta siinä vaiheessa, kun ohjelma on saatu päätökseen. Siinä vaiheessa vasta nähdään, onko sääntöjen vastaisuuksiin puututtu jäsenvaltiossa asianmukaisella tavalla. Ja lopuksi komissio pyrkii aktiivisesti seuraamaan niitä toimia ja niiden toimien toteutumista, joita parlamentti on ehdottanut. Kiitos. Monet kiitokset komission jäseni ja nyt sitten ryhmien puheenvuorojen pitäjät ensinnä. Kansanpuolueen ryhmä Makovi, olkaa hyvä. Thank you. Um, I believe... Kiitoksia. Mielestäni meidän pitää puhua niistä kysymyksistä, jotka pitää korjata, joita nyt olisin hiukan kriittinen. Ensimmäinen tällainen liittyy siihen, että komission kertomuksessa ei anneta tietoa arvioidusta virheiden ja petosten tasosta yksittäisissä maissa. Neljänneksi toiseksi ei ollut mahdollista saada selkeää kuvaa, kuinka paljon petoksia ja vastauksia oikeastaan oli Tämän lisäksi komissio käsitteli varsin yleisellä tasolla virheitä, mutta ei puhunut yksityiskohtaisesti korotusta. Me odotamme, että ensi vuoden kertomus muuttaa tämän aspektin. Toinen kysymys, mitä tulee julkisiin hankintoihin, mehän kaikki tiedämme, että tämä on juuri se alue, jolla tapa virheitä ja korruptiota yleisesti esiintyy enemmän kuin muualla. Tässä kertomuksessa komission pitäisi keskittyä julkisha, julkisten hankintojen asetukseen ja käyttää yhtäläistä hankintamenettelyä jo, ja asettaa selvät ehdot osallistumiselle, ottaa käyttöön kriteerejä, jonka pohjalta julkisten hankintojen päätökset tehdään ja päätösten pitää olla myös avoimia. Sitten pitäisi myös tarkistaa julkisen hankintojen Mm, päätöksiä ja miten tämä liittyy julkiseen talouteen. Odotetaan, että komissio ja neuvosto vievät loppuun uudistukset julkisten hankintojen ohdolla neuvottelen parlamentin kanssa. Sitten kolmas kysymys liittyy avoimuuteen avunsaajarahastoissa. Tästä on komission verkkosivu, jolla näemme joitakin avunsaajia jäsenvaltiotasolla. Euroopassa rahastosta. Kuitenkin meidän pitää tätä paljon parantaa vielä. Tarvitsemme selkeää avoimuutta yhden ainoan verkkosivun, ja kuka tahansa voi tutustumaan tilanteeseen ja löytää sieltä kaikki EU-varojen vastaanottajat kaikissa jäsenvaltioissa samalta verkkosivulta ja tiedot annetaan samalla tavalla. Tietojen pitää olla samoja koskien kaikkia ää, niitä, jotka saavat hy- EU-varoja. Ja sitten pitäisi käyttää ainakin yhtä työkieltä tässä. Muutoin tulee aivan tulvii liikaa tietoa, eikä siitä saada kunnosta kuvaa, eikä se ole kovin avoin tapa toimia. Jälleen kerran, niin kuin komissionas itse totesi, aina on varaa parannuks, parantaa, ja minä toivon nyt näkeväni jatkossa tällaisia parannuksia. Kiitoksia, Makovi ja herra Kajer. Minuutin aikaa. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen Semeta, me tiedämme, että 80 prosenttia EUn budjetista hallinnoidaan täältä ja suurinta suurin osa käytetään jäsenvaltioissa ja niin siellä virheet syntyvät ja siellä tehdään petoksia. Mitä tulee Euroopan unionin rahoitusintressien valvontaan, niin minusta se se on tavallaan syntilista jäsenvaltioista. Ja siksi minä kiitän herra Katalin Sorin Ivania tämän mietinnön laatimisesta. Mitä tulee rahoitusintressien valvonna, valvontaan, niin eh, saksankielisessä versiossa lukee, että ne ne, niissä valtioissa, joissa on suurin ongelma, niin niitä pitää, niissä pitää valvoa ja sitten siinä käsiteltiin yhdistyntä kuningaskuntaa. Ja voin vain pyytää, että huolehtikaa siitä, että eurooppalaisia varoja käytetään oikein ja laskekaa näitä sääntöjen vastaisuuksien määrää Euroopassa. Olisin kovasti kiinnostunut siitä. Kiitoksia. Ja sitten herra taas vihreiden ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, arvoisat kollegat. Mitä tulee tähän mietintöön säännönvastaisuuksista ja petoksista, tämä on hyvin tärkeää ja siksi me hyvin tarkkaan mietimme, mihin rahoja käytetään. Me tulemme miettimään, miksi mennään pieleen ja mikä toimii paremmin. Ja tässä yhteydessä tämä mietintö on erittäin tärkeä. Mitä tulee parlamentin petosten torjunta mm, valiokuntaan, niin ensinnä täytyy saada selvä siitä, että kuinka paljon säännönvastaisuuksia ja petoksia to- todella on. Ja toiseksi jäsenvaltioiden täytyy antaa parempia raportteja. Tällä hetkellä sitä ei vielä optimaalisesti tehdä. Tämä on ehkä kauniisti sanottu, mutta meidän täytyy todella painostaa jäsenvaltioita – ja, ja meidän täytyy huolehtia siitä, että aiheettomasti maksetut määrärahat peritään takaisin. Tässä kohdin komission täytyy puuttua asioihin ja meidän täytyy myöskin keskustella asiasta vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Ja meidän täytyy tuntea ongelmat, meidän täytyy pitää huolta myöskin siitä, että jäsenvaltioiden velvoite on ilmoittaa säännönvastaisuuksista vastaisuuksista Espanjassa ja Italiassa tässä kohdin on vielä ongelmia. Ja minä haluaisin erityisesti kiittää komissiota ja erityisesti Olafia eh, siitä, että on saatu sopimuksia aikaan eh, savukeiden eh, salakuljetuksen kohdalla. Tässä kohdin on todella saavutettu hyviä tuloksia. On siis hyviä, hyvää yhteistyötä ja myöskin British American Tobacco ja Imperial Tobacco kanssa on äm, saatu hyviä tuloksia aikaan ja 500 miljoonaa euroa on saatu tästä ja tämä raha täytyy todella käyttää jäsenvaltioiden hyväksi ja komissiossa niin, että todellakin pystytään parantamaan toimenpiteitä jäsenvaltioissa petosten torjunnan kohdalla. Eli se merkitsee sitä, että tämä raha, mikä saadaan tämän sopimuksen kautta, niin sitä pitää todella käyttää petosten torjuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia, että noudatitte aikaa. Ja sitten Seskova. Hän puhuu ECR-ryhmän puolesta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítám tu. Kiitoksia, puhemies. Olen tyytyväinen tähän mietintöön. Siinä pyritään saamaan aikaan suurempaa avoimuutta korruptiokysymyksen selvityksellä. Se on ansaitsee meidän tukemme. Viime vuonnakin jo keskustelimme, kun otimme vastaan yleiskatsauksen tilintarkastustuomioistuimelta, miten EU-varoja käytetään. Ja Mielestäni, mielestäni on aivan oikein, että jokainen jäsenvaltio yrittää suojella EUn taloudellisia etuja varmistamalla, että luotettavalla tavalla valvotaan toimia kansallisella tasolla. Tässä yhteydessä on myös välttämätöntä, että jäsenvaltiot ja komissio toimivat yhteistyössä ja antavat täydellistä luotettavaa tietoa. Jäsenvaltioiden ilmoitusten pitäisi, ne pitäisi aina ensin tarkastaa kansallisen viranomaisen toimesta Yleissopimus EUn talousen etujen suojaamisesta on varsin hyvä, tervetullut väline. Sekin tasavalta, joka sekin mainitaan yleissopimuksessa, ei ole vielä sitä ratifioinut, koska tärkeää ja välttämätöntä on ottaa mukaan juridinen vastuu oikeusten henkilöiden kohdalla. Juridinen oikeudellinen järjestelmä Tsekin tasavallassa yleensä tukeutuu luonnollisten henkilöiden vastuuseen eikä oikeusten henkilöiden tapaukseen. Nyt asia käsitellään sekin parlamentissa ja sitä keskustellaan. Haluaisin myös ottaa esille seuraavan seikan. Puhuja katkaistiin. Kirja Andreasen ehtologo. Kiitoksia Rova Andreasen seuraavaksi. EFD-ryhmän puolesta yksi minuutti. Kiitoksia meidän täytyy torjua petoksia ja korruptiota. Kuitenkin komissio on siirtynyt pois nollatoleranssista siedettävään riskiin. Sekin on järkyttävä uutinen, että tietyt parlamentaarikot olivat ottaneet loppareilta rahaa tehdäkseen muutosesityksiä. Vain kaksi neljästä, joiden nimet paljastettiin, ovat eronneet Tuleeko mm, parlamentti tarkastamaan, miten tämä on vaikuttanut lainsäädäntöön. Yksi meppi on jopa kyseenalaistanut Olafin toimivallaan tutkia tätä juttua, ja uskomatonta on se, että joissain maissa tällaista toimintaa ei pidettäisi laittomana, sitä ei edes tutkittaisi. Tässä raportissa ehdotetaan, että britit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 Euroopan parlamentissa on jouduttu tällä tavalla ja jouduttu todistamaan korruptiotapauksia, mutta jos me ajattelemme tätä asiaa, niin nämä edustajat ovat vain jäävuoren huippu tässä parlamentissa, koska sadat ja tuhannetkin, satojen ja tuhansienkin eurojen edestä rahaa saattaa päätyä poliitikkojen taskuun. Joten näyttää siltä, että tämän vuoksi muun muassa yhteiskunta kääntää selkänsä politiikalle. Ihmiset alkavat pettyä ja alistua tähän. Ja tämänpä vuoksi kouluja suljetaan ja muitakin ongelmia tulee, joten meidän Kiitoksia ja seuraavaksi rouva Kressle, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä kertomuksesta vuodelta 2009, niin siinä on paljon uutuuksia. Ensinnäkin pyritään petokset luokittelemaan komissiossa. Valitettavasti tässä on kuitenkin yksi ongelma, eli että ei ole selvää rajaa säännönvastaisuuksien ja petoksen välillä. Herra komissaari, minua tämä ei lainkaan miellyttänyt, että tässä yritettiin petoksille petokset saattaa vähän harmittomiksi. Ja tässä pitäisi käyttää myöskin IMS-järjestelmää, eli maatalouden alalla tämä epäsäännöllisyyden ryhmä on hyvin korkea ja kohesiopolitiikan ja liittymistä valmistelevan tuen kohdalla vielä suurempi. Tässä näemme, että komissiolla on vielä paljon tehtävää täytäntöönpanon kohdalla jäsenvaltiossa, koska täytäntöönpano on laahaa vielä perässä sitä varten. Me vaadimme, että IMS täysin toteutetaan ja vasta silloin, kun se toimii kunnolla, niin silloin me voimme saada ähm, luotettavat määrät epäsäännöllisyyksistä ja petoksia. Italia kyllä on hyvin äm, huolta herättävä. Se on laaja tai etusijassa ja EU-ssa todettiin, että ähm, Italiassa 60 prosenttia petoksista tehdään. Sitä varten olisi tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin. Siellä haluaisin Olafia kovasti kiittää ja myöskin Olafin virkamiehiä tärkeistä ja oikeutetuista tehtävistä. Me tuemme teitä ja me toivomme, että komissiossa myöskin sitä tuetaan. Mitä varten on pääsy tietokantoihin, jos eh, komissi- eh, tai eh, se, se kielletään Olafin jäseniltä, jos komissio haluaa tehdä yhteistyötä Olafin kanssa. Me arvostamme komission työtä tästä petosten torjunnassa. Monet kiitokset Rova Kressille ja seuraavaksi Rova Flasikova. Eh, chcela by som eh, vysloviť podporu kolegovi spravodajcovi v jeho... Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin tukea esittelijäämme, kun hän kritisoi eh, tätä komission kertomusta, koska komissio keskittyy siinä ainoastaan siihen, että, siihen mitä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet te tarvitsette paljon apua komission jäsen. Te tarvits, teidän täytyy käyttää uusimpia menetelmiä petostapausten mittaamiseen. Jos me jatkossakin etenemme näin, niin jää eri kohdissa epäilyksen aihetta. Esimerkiksi muutamat jäsenvaltiot, jotka saavat paljon tukia, niin heidän, he ilmoittavat hyvin vähän petoksia. Ovatko tilastot hyvät ja avoimet vai eikö mitata riittävästi? Komissio vakuuttakoot meidät siitä, että eh, kannattaa ottaa hyväksyttävä virheellisesti käyttöön. Se ei ole oikein. Monet kiitokset. Ja seuraavaksi Wojciechowski myöskin minuutti. Zgadzam się z panem sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać eh, Kiitoksia puhemies. Tässä ei pidä sotkea todellisia petoksia tavallisiin virheisiin, koska kyseiset virheet ovat marginaalisia, ne eivät huomioon tärkeimmistä kysymyksistä. Olen myös samaa mieltä siitä, mitä sanottiin komission kertomuksesta, nimittäin siellä annetaan liian vähän tietoa peto- todellista petoksista. Mielestäni keskustelu on mennyt todellakin asian ytimeen. Ja olisi ollut paljon eh, parempi, jos olisimme saaneet konkreettisia tietoja. Me taistelemme korruptiota vastaan ja mielestäni meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen täällä Euroopan parlamentissa ja kaikki mahdollinen myös sen puolesta, jotta olisi avoimia kriteerejä käytössä, kun tehdään päätöksiä, jotta tiedämme, että ei tapahtuisi tällaisia jäävyysongelmia ja voisimme taata mahdollisimman suuren selkeyden, kun käytämme unionin varoja hyväksi ja olisi myös järjestelmällisiä valvo- kontrolleja näitä kaikkia asioita meidän pitää valvoa. Kiitos. Monet kiitokset. Hartong, yksi minuutti. De reden is echter heel triest, namelijk de constatering van veel... Niin, minä en ole tyytyväinen tähän mietintöön. Tässä viitataan moniin petostapauksiin. Ja sääntöjen vastauksiin puututaan aika yleisluontoisella tavalla – siitä huolimatta, että paljon EUn rahaa käytetään väärin. Puola, Romania ja Bulgaria ovat ne kolme maata, jotka mainitaan. Kuitenkin myös Espanja ja Italia ovat syntipukkeja, kun ajatellaan säännön vastaisuuksien kasvamista. Ja vain 10 prosenttia väärinkäytetystä rahasta on saatu takaisin. Myös maatalouden kehitykseen myönnetyt määrärahat ovat joskus menneet väärin taskuihin. Mutta mitä me sitten teemme tälle tilanteelle? Kuinka kauan tulemme sietämään petoksia ja kuinka kauan Euroopan veronmaksajan täytyy maksaa vilut? Rouva Matsoni, kaksi minuuttia. Olen pahoillani. Herra Stas haluaisi eh, herra Hartongille esittää kysymyksen. Herra Hartongille siis. Teillä on 30 sekuntia aikaa. Herra Stas, olkaa hyvä. Ja meneer Hartong, speech goed Herra Hartong, minä kuulin teidän puheenne varsin tarkkaan, mutta minä kuuntelin myöskin herra Gaieria ja hän sanoi, että kaksi nettomaksajaa Saksa ja Alankomaat myöskin osoittavat alijäämää. Eh, mitä te voitte tehdä, että osoittaisitte omassa maassanne, että Alankomaat voivat nämä puutteet poistaa? Herra Hartong, te saatte 30 sekunnin ajan vastata. Ach, als u het rapport goed gelezen heeft, heeft u ook de feiten kunnen constateren dat Nederland en... Niin, voin vaan sanoa, että Hollannissa, minähän puhun nyt ikään kuin hollantilaisena, Hollannissa meillä on hyvin alhainen petos aste. Ja jos petoksia ilmenee, niin olemme hyvin tiukkoina. Mazzoni ja Violetta. No monet kiitokset. Nyt Rova Mazzoni kaksi minuuttia. Eh, per il lavoro svolto Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin antaa arvoa esittelijän työlle kovasti, mutta valitettavasti tästä mietinnöstä käy ilmi, että komissio ei ole aivan huolellinen ollut eh, parlamentin suuntaan viime vuosien aikana on komissio antanut tiedonantoja yksittäisistä toimenpiteistä ja meidän pitäisi löytää myöskin vastaus tähän tavoitteeseen, joka meillä on, eli haluamme suojella yhteisön intressejä ja taistella petoksia ja säännönvastaisuuksia vastaan ja suojella veronmaksajien varoja. Eli kyseessä on se, että Euroopan unionin varoja ei saisi väärinkäyttää, mutta kuitenkin yhä edelleen ilmoitetaan hyvin monia petoksia ja säännönvastaisuuksia. Ja sitten on kyseessä se, että nämä väärinkäytökset pitäisi, väärinkäytöt varat pitäisi periä takaisin, mutta tässä kohdin emme ole onnistuneet. Tämä on jo aikaisemmin sanottu, mutta pitäisi pyrkiä aivan oleellisten kritiikkikohtien kohdalla asiaa ottamaan esiin. Tässä on kolme eri kategoriaa, eli kyseessä on jäsenvaltioiden vastuu, ja kyseessä on ilmoitukset ja viestintä jäsenvaltioilta ja sitten kolmanneksi selkeät yhtenäiset ilmoitukset on selvää, että tarvitaan virheiden kohdalla petoksille ja säännönvastaisuuksille yhtenäiset säännöt jos ajatellaan niitä tiloja, tietoja, joita kerätään, täytyy myöskin ottaa täytäntöönpanon kohdalla asia huomioon ja myöskin webbisivut tulevat vähän hitaasti voimaan ja sitten mitä koskettaa jäsenvaltiota, niin haluaisin korostaa, että kansalliset järjestelmät ovat puutteellisia on suuria eroja säännönvastaisuuksien ja petoksien toteamisen kohdalla. Täällä viitattiin useamman kerran Italiaan. Ja Italia on mainittu myöskin esittelijän mietinnössä saanen tästä sanoa, että eh, nämä määräajat ovat hyvin pitkät ilmoitusten antamisen ja eh, ilmoitusten tekemisen monet eh, oikeusmenettelyt käydä, tai vievät paljon aikaa, mutta monien säännönvastaisuuksien kohdalla nämä menettelyt Italiassa kestävät aivan liian pitkään. Rouva Mazzoni, te ylitette aikanne hyvin paljon, ja sitten rouva Herzog. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää Mielestäni parlamentin tilkastustuomioistuimen toiminta on erittäin merkittävää. Samoin kansalliset tilintarkastustuomioistuimet tekevät tärkeää työtä. Tarvitaan selkeä näkemys siitä, miten tässä pitäisi toimia. Kaiken pitäisi toimia avoimesti tietysti meidän, tietysti meidän kaikkien pitää toimia moraalisesti, eettisesti. Meidän pitäisi pistää täällä omassa parlamentissakin paikat kuntoon. Ja siksi tarvitsemme tiukkoja sääntöjä, jotka ovat paljon tehokkaampia kuin ne, joita meillä on käytössä tällä hetkellä. Haluaisin myös korostaa, että on tärkeää erottaa petos sääntöjen vastaisuudesta, koska ne eivät ole sama asia petoksen tekijöitä pitää rangaista, mutta ihmiset, jotka tekevät virheitä, heitä pitää kohdella aivan eri tavoin. Meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan jäsenvaltioihin ja rohkaista niitä antamaan tietoa niin, että mahdollisimman vähän tapahtuu virheitä varojen käytössä, joita tulee eu eikä ole mitenkään hämmästys, että täällä listassa löytyy monia uusien jäsenvaltioiden nimiä. Thank you. Kiitoksia, McKinnis, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää ja myös varjoesittelijää tästä mietinnöstä. Tämä on erittäin tärkeää, koska veronmaksajat haluavat tietää, että heidän rahansa tulevat hyvin käytetyiksi. Haluaisin korostaa eroa sääntöjen vastaisuuden ja petoksen välillä. Petos on asia, joka tehdään rikollisin aikein, mutta monet tekevät myös virheitä, erheitä, rikkovat EU-sääntöjä joko suurella tai pienellä tavalla. Eli näitä kahta asiaa ei pidä yhdistää, sulauttaa. Mitä tulee maatalouteen, on erittäin tärkeää, että maksut, maksatukset ovat äärimmäisen läpinäkyviä ja me olemmekin saaneet aikaan parannusta tällä alueella, mutta kun me tulemme ympiä yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistamaan, niin on tärkeää, että parannuksia tehdään vielä entisestäänkin. Viittaan kohtaan 24, jossa puhutaan valvontajärjestelmästä ja tiedän, että se ei siinä jäsenvaltiossa, jota minä edustan, maanviljelijöiden täytyy ähm, uudelleen tehdä hakemuksia ja ihmiset ovat aika närkästyneitä ihan oikein. Ja loppuun haluaisin sanoa, että yksilöt joutuvat ehkä joskus systeemin hampaisiin, mutta suuremmat pelurit, jotka saattavat olla syyllisempiäkin, niin ne eivät, heille ei niin käy. Ei pidä terrorisoida yksilöitä. Monet kiitokset ja nyt herra Balsitis Padėkoti kollegai Katalin Ivan atlikusiam puikų darbą rengiant. Puhemies, minä haluaisin kiittää kollega Ivania mietinnön laatimisesta. EU-veromakseen varoja pitää käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ja jotta tässä onnistutaan, meidän pitää varmistua siitä, että jäsenvaltioilla on kunnolliset valvontamekanismit käytössä ja pystyvät erottamaan petokset. On tärkeää, että Olaf ja komissio saavat luotettavaa vertailtavaa tietoa petoksista. Tämänhetkinen perinnän taso on varsin alhainen. Tällaista ei voida suvaita. Sen takia meidän täytyy turvautua toimintaan, jotta voimme periä takaisin kaikki laittomasti käytetyt EU-varat. Yksi avain elementeistä tämän tässä torjunnassa, joka tulee siinä parlamentin mietinnöstä ja komission kertomusta, kun puhutaan talousen etujen suojaamisesta, niin neuvoston pitäisi ottaa tämä tieto hyvin vastaan, että me voisimme ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, että voimme torjua petoksia. Kiitoksia. Nova ja dio lepta. Monet kiitokset Ivanova, kaksi minuuttia, olkaa. Hyvät kollegat, valitettavasti tämä mietintö esittää jälleen kerran huolestuttavan lausuman niistä, siitä kuinka varoja on käytetty väärin. Kuitenkin Euroopan komissio toivottavasti voi ryhtyä toimiin rankaistakseen näitä kyseisiä jäsenvaltioita, jotka tekevät virheitä. Monet ovat sanoneet, että petoksia ja sääntöjen vastaisuuksia ei ole erotettu toisistaan riittävän selkeästi. Tietenkin silloin, kun sääntöjen vastaisuudet ovat laajalle levinneitä, niin emme voi noudattaa näihin kahteen kategoriaan samankaltaisia sääntöjä on erittäin tärkeää, että saadaan äm, väärinkäytökset ja petokset mahdollisimman alhaisiksi, ja meidän täytyy kehittää sellaista jäljittely, jäl, jäljityssysteemiä, johon ihmiset luottavat. Olen sitä mieltä, että valvonta paranee, jos me otamme käyttöön jäsenvaltiossa konkreettisia valvontamekanismeja, niin koska on mahdollista, että tämä nolla toleranssi johtaisi vain sellaiseen järjestelmään, joka ei toimisi. Tilintarkastustuomioistuimen tietojen mukaan ainakin 30 prosenttia väärinkäytöksistä on kansallisten organismien tekosia. Eli komission tulisi saada, antaa meille keinot jäljittää näitä väärinkäytöksiä paremmin ja erheet tulisi korjata. Toivottavasti komissio voi tehdä kaikkensa, jotta se voi kerätä tietoja ja antaa meille riittävät keinot välttää ongelmia. Sender jäänä leptoa Monet kiitokset. Ajalla Sender yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan onnitella herra Katalin ja kollegani tästä kurinalaisuudesta, jota hän on osoittanut näin ristiriitaisessa vaikeassa aiheessa kuin petosten äh, havainti ja e, talousnäytöjen suojelu. Pitää todellakin pyrkiä tunnistamaan kunnolliset määritelmät petoksista. Petoshan on tahallista toimintaa ja sitten taas pitää erottaa tämä virheistä ja säännönvastaista. Yleensä kaikki sukutaan yhteen ja sitten tulee tällaisia järkyttäviä lukuja, lukuja jotka hirvettävät ihmisiä hän ottanut esille myös aikarajat, aika, joka menee ilmoituksiin ja virheiden löytämiseen. Tämäkin johtaa joskus vaikeisiin tilanteisiin. Pitää muistaa, että näistä syklistä löytyy lopullisia lukuja ja viime kaudella mm, ja nyt ollaan vasta 2000-2007 kaudella. Näin ollen lopulliset luvut saadaan vasta myöhemmin. Tietysti tuen Olafin toimintaa ja haluaisin onnitella siitä, että on löydetty petoksia myös tu- tuonnista, joka tulee asemaista. Kiitoksia. Krono, kiitos. Kiitoksia. Olen pahoillani, että minun täytyy keskeyttää teidän. Me olemme jo nyt myöhässä. Kotsolino, yksi minuutti. La relazione fa i conti con le novità intervenute nei cambiamenti... Minäkin haluaisin kiittää teitä mietinnöstä ja niistä uusista valvontaehdotuksista, mutta täytyy muistaa, että alueiden välillä on eroa. On valtioita, joiden järjestelmät ovat erilaisia, Tietyt maat ovat sellaisia, että niissä ei ole kovinkaan paljon petoksia, ainakaan raportoja sellaisia. Sitten tässä on ö, muita maita. Mielestäni meidän täytyy saada enemmän selkeyttä niistä luvuista, joita meille annetaan. Ja mitä tulee takaisin kerättyihin summiin, niin niistä on hyvin vähän tietoa. Meidän tulisi myös katsoa asioita pidemmällä tähtäyksellä. Kun ajatellaan Euroopan varoja, niin meidän tulisi kaikin tavoin pyrkiä torjumaan petoksia ja sääntöjen vastaisuuksia, mutta sitä varten tarvitsemme jäsenvaltioiden täysin, täyden tuen. Niiden tulisi tehdä yhteistyötä instituutioiden kanssa. Esitettiin ehdotus tarkistaa yhteisön lainsäädäntö, joka koskee julkishankintoja. Tarvitsemme Euroopassa rekisterin tästä asiasta. Monet kiitokset. Starakaakis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin esittelijää onnitella tästä erinomaisesta työstä. Kyseessä on yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petosten torjunta. Tässä mietinnössä mainitaan kaikki sektorit eh, jäsenvaltioissa, mm, maatalous ja niin edelleen. Kyseessä ovat myöskin omat varat, joita esimerkiksi tullien muodossa peritään – joka tapauksessa pitää olla valvonta. Meillä on nyt kertomus vuodelta 2009 ja on tärkeää, että toimintaa jatketaan. Puhemies, haluaisin korostaa, että tässä mietinnössä mainitaan hyvin tärkeitä lukuja. Varmasti voimme käyttää niitä hyväksi keskustelussa, kun käsitellään varainhoitoasetuksen uudistusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Noudatitte aikaa. Ja seuraavaksi Kalfin yksi minuutti. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Puhun nyt Bulgariaa. Haluaisin onnitella esittelijää hän on tehnyt erittäin tarkkaa työtä. Me olemme enemmän kuin kerran osoittaneet, että parlamentti todellakin valvoo sitä, että EU-varoja käytetään asianmukaisesti Siis kyse on veromaksajan rahoista. Monet ovat ottaneet esille ongelmia ja haluaisin kehottaa komissiota ottamaan käyttöön paljon tiukempia, selkeämpiä ja avoimempia sääntöjä, koska komissio ei selitä kunnolla petoksen virheen eroa. Ja täällä otetaan myös petoksen epäily esille. Ja tämä kaikki vain aiheuttaa yhä suurempaa hämmennystä ja sekannusta. Komission pitäisi siis ottaa käyttöön selkeämpiä sääntöjä. Ja, ja jäsenvaltiolta täytyy saada tarkempaa tietoa, tarvitaan näitä kansallisia ilmoituksia, jotka pitää sitten tarkistaa vielä. Kiitoksia. Catch the eye. Monet kiitokset Kalfin, että noudatitte aikaa ja nyt on Catch the Eye-menettely kolme puheenvuoroa. Pasesko ensin. Criminalitatea economico-financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE sunt cheltuite. Puhemies, Aika paljon EUn rahaa käytetään väärin tarkoituksiin ja myös ALV-varoja varojen osalta on petoksia. Meidän täytyy löytää keinoja äm, estää virheitä ja erheitä myös julkishankinnoissa. Siksi meillä onkin tämä uusi äh, säh- tietokoneperusteinen järjestelmä. Kun tulee, meidän tulee pienentää laitteita, onnettomuuksien vaikutuksia ja senpä vuoksi valtion, valtioiden viranomaiset ovat järjestäneet melkoisia operaatioita pienentääkseen, vähentääkseen rikosten määrää muun muassa tullialalla. Esimerkiksi Länsi-Balkanilla meidän täytyy toimia erittäin pontevasti, jotta voimme turvata Euroopan unionin rahoi, ähm, äh, finanssiintressit. Kiitos. Kiitoksia herra Obermeier, yksi minuutti puhemies, virheet, jotka on tehty huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä, niin se eivät ole petoksia. Petokset edellyttävät paljon energiaa, kuka sitten antaa Brysseliin vääriä tietoja, niin häntä pidetään Robin Hoodina eikä rikollisena. Tässä ei EU-ta rangaista, vaan tässä käytetään väärin kansalaisten verovaroja meidän täytyy ajatella, että petostapauksista pitäisi antaa korkeat rangaistukset ja sitten myöskin me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja pitää myöskin ajatella toimivaltaa. Petosten ja huolimattomuuden kohdalla ei voi olla niin, että Euroopan parlamentti ja ULAF estävät toinen toisiaan tutkimassa. Ja mitä sitten tulee eh, viihtymistä valmistelevaan tukeen, niin sitä pitäisi saada, se pitäisi saada järjestykseen. Monet kiitokset. Ja sitten herra Piiper, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin mitä tulee tukipetoksiin ja tukivarojen väärinkäyttöön, niin viime vuosien aikana se on vähentynyt, mutta huolimatta tästä valvonnasta, niin suuri yleisö on, suhtautuu hyvin kriittisesti näihin tukiin, joita on maksettu. Se, että ne ovat vain murto-osa joita, joita väärinkäytöksistä maksetaan takaisin niin Euroopan budjettiin, niin se haittaa veronmaksajia, joka vuosi pitäisi äh, maksaa vähemmän tukia niin kauan kuin jäsenvaltioissa on väärinkäytöksiä tukirahojen käytön kohdalla siitä huolimatta, miten ilmoitetaan sen mukaan, että jos minä en mitään ilmoita, niin silloin minun ei tarvitse myöskin, myöskään takaisinmaksusta huolehtia ja raha pysyy maassa. Niin myöskin Espanjan, Italian ja Ranskan pitäisi esittää avoimesti lukunsa ja minä vaadin komissiota toimimaan tehokkaammin. Kiitoksia herra Piper, arvoisat kollegat. Näin puheenvuorot ilman puhujalistaa on käsitelty ja nyt komissaari Semeta, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Kiitoksia rouva puhemies. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijä Ivania hyvin rakentavasta mietinnöstä ja haluan kiittää teitä myös kaikista kommenteistanne tämän keskustelun aikana. Tulemme ottamaan niistä vaarin kun valmistelemme raporttia vuodelta 2010. Komissio tulee entisestään parantamaan artiklan 123 mukaisen vuotuisen raportin sisältöä ja muotoa, ja tulemme ottamaan huomioon ehdotukset, joita täällä kuultiin tänään. Tietenkin me olemme jo to, nytkin parantaneet tilastoja, mutta toki parannuksille, lisäparannuksillekin on aina sijaa ja pyydämme jäsenvaltiota antamaan meille enemmän tietoja ja tekemään paremmin eron petosten ja sääntöjen vastaisuuksien välillä, jotta voimme antaa teille selkeämpää tietoa molemmista, siis niin sääntöjen vastaisuuksista kuin petoksistakin. Ja olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että me voimme parantaa sääntöjen vastaisuuksien hallinnointijärjestelmää. Me teemme vakavasti työtä asian eteen. Täällä puhuttiin avoimuudesta, avunsaajien jäljitettävyydestä ja rahojen myöntämisen avoimuudesta. Tulemme kyllä parantamaan tätäkin tilannetta. Komissio on niin ikään yhtä mieltä siitä, että jos kohta jäsenvaltiossa on ryhdytty toimiin, jotta valvontajärjestelmät olisivat paremmat ja jotta voitaisiin tehokkaammin torjua petoksia ja sääntöjen vastaisuuksia, niin edelleenkin parannukselle on sijaa. Ja otan vaarin edustaja Gairin kommenteista. Voin vahvistaa sen, että petokset eivät tunne valtakuntien rajoja kyse ei ole vain tiettyjen jäsenvaltioiden ongelmasta tai uusien jäsenvaltioiden ongelmasta, vaan tämä on myös niiden jäsenvaltioiden ongelma, jotka te mainitsitte omassa puheenvuorossanne. Ja toki meidän täytyy puuttua vakavasti tähän asiaan kautta Euroopan unionin. Ja minun vakaa aikomukseni on parantaa raportin sisältöä vuodelle, vuodelta 2010. Minä ja minun osastoni tulemme me teemme kovasti työtä asian eteen ja uskon, että vuoden 2010 raportti tulee olevan mitä laadukkain. Thank you, Mr. Commissioner. Tor- Kiitoksia. μας Ja nyt päätämme keskustelun herra Ivanin puheenvuorolla. Teillä on puheenvuoro. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia tai keskustelujen kautta ovat muuten edesauttaneet mietinnön valmistelussa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa meillä oli erittäin hyvä työsuhde. Tässä tämä mietintö onkin tulosta hyvästä yhteistyöstä. Jälleen kerran haluan sanoa, että meidän täytyy selkeästi määritellä ero sääntöjen vastaisuuksien ja petosten välillä. Me voimme hyväksyä tiettyä suvaitsevaisuutta virheiden ja sääntöjen vastaisuuden kohdalla, mutta nolla toleranssia peräänkuultaan petosten kohdalla. Kansalliset ilmoitukset täytyy allekirjoituttaa poliittisen vastuutahon toimesta siis asiasta vastaava ministeri, mitä allekirjoittaa nämä ilmoitukset. Me äh, sitten tarvitaan yksinkertaistuja menettelytapoja, koska on erittäin tärkeää korjata omien varojen osuutta talousarvossa tehokkaasti. Mitä tulee julkisten hankintoihin, julkisen hankintoihin ja tehtyihin lakeihin ja jäsenvaltiotasolla käytettyihin EU-varoihin, niin voin sanoa, että monissa jäsenvaltioissa joudumme kohtaamaan liiallista byrokratiaa. Tarkoituksena on torjua petoksia, mutta samalla kuitenkin näin luodaan mahdollisuuksia petoksille eurooppalaisten varojen käytössä, kun byrokratia on liian suurta. Nämä varat ovat erittäin poliittisluonteisia ja joskus varoja menee myös poliittisille edustajille. Haluaisin on hyvä, jos systemaattisesti keskeytetään avunanto, jos epäilyjä petoksista on. Minä uskon, että näin jäsenvaltiot nopeasti reagoivat silloin, kun eteen tulee petosepäilyä. Hyvät kollegat, täten keskustelu päättyy huomenna kello 12. Äänestetään tästä mietinnöstä. Monet kiitokset. Ja nyt on vuorossa kyselytunti.